on edustaja Rodriguezin mietintö tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU-ssa koulutuksen avulla. Rova esittelijä, olkaa hyvä. Pitäkää neljän minuutin puheenvuoro. President. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os membros que contribuíram de forma aberta. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat antaneet panoksensa tähän eh, mietintöön. Se oli hyvin tärkeä olemme myöskin päässeet hyvin kompromisseihin. Se on hieno asia. Todella äh, keskustelussa on otettava huomioon naisten nuorten naisten ja tyttöjen koulutus on hyvin tärkeää, että tulevaisuutta ajatellen kaikilla on samat oikeudet elämässä ja yhteisö, yhteiskunnassa. Jotkut ehkä sanovat, että tilanne on parempi kuin kymmenen vuotta sitten ja että nyt pitää vain mm, tasapainotusta tarvitaan vain tasapainotusta kyllä, mutta itse asiassa edistys on tullut hyvin hitaasti jopa Euroopan unionissa ja miljoonat naiset itse asiassa edelleen joutuvat syrjinnän kohteeksi. Ja tässä mietinnössä toivotaan ää, kriittistä suhtautumista ää, ja ää, tällaisiin vanhoihin kaavoihin kangistumisen stereotyyppien vastustamista. Naiset pääsevät aivan hyvin samoihin rakenteisiin yhteiskunnassa kuin miehetkin mm, koulut, oppilaitokset ovat hyvin tärkeässä asemassa, jota taataan demokraattinen mahdollisuus osallistua koulutukseen niin miehille kuin naisillekin. Ja äh, itse asiassa äh, kysymys on hyvin tärkeästä äh, asiasta koulussa, mutta tämä ei kuitenkaan ole todellisuutta Euroopassa tasa-arvokoulutuksessa. Kaikissa opetussuunnitelmissa on edelleen olemassa selkeästi nuoriin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää tarvitaan todella ähm, perusoikeuksien, vapauden, veljöiden ja tasa-arvon vallankumous. Ja ähm, minulla on kaksi yleistä tavoitetta tässä mietinnössä. Ensinnäkin äh, tyttöjen ähm, äh, tasa-arvo äh, koulutuksessa ja Istanbulin yleissopimus on hyvä sukupuoli syrjintää vastaan tarvitaan sellaista koulutus, oppimiskulttuuria, jossa erilaiset kasvatus- ja opetuskeinot tähtäävät siihen, että naisia koulutetaan tasa-arvoisemmin ja että he pääsevät myöskin korkeampiin asemiin. On tässä puhuttu myöskin tieteen alasta naisten mahdollisuuksista tehdä uraa tieteessä. Ähm, ja ideologisista eroavaisuuksista me huolimatta meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti, ajatella kunnianhimoisesti ja äh, pyrkiä äh, nykytilanteesta eteenpäin. Euroopasta äh, on tehtävä sellainen alue, jossa tytöt ja pojat ovat tasa-arvoisia Ähm, ilman tätä emme pääse tasa-arvon vapauteen. Ja tässä huomataan selvästi, että ilman äh, miehiä poikia, jollevat ole tässä mukana. Emme pääse pitkällekään. Äh, hyvin äh, kiireisesti täytyy nuoria naisia ja tyttöjä auttaa maailmassa. Heitä nuoria naisia, tyttöjä, naisia tapetaan vain pelkästään sukupuolensa takia. Ja huomenna, kun äänestämme tästä mietinnöstä, toivon mukaan kaikki haluavat näitä oikeuksia puolustaa. Ja tietysti tarkoituksena on puolustaa myöskin niitä naisia, että heillä on todella tulevaisuus täällä Euroopassa. Brigado. Time for procedure. Menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Petit. One minute. Minuutti. Olkaa hyvä ovo izvješće ima za cilj u potpunosti promijeniti sliku obitelji i društva i ja ga neću podržati. niin perhekuva ja yhteiskunta ovat tärkeitä. Jo otsikossa herätetään se vaikutelma, että halutaan parantaa tyttöjen pääsyä koulutukseen, mutta kauniin otsikon takana piilee itse asiassa jotain aivan muuta. Siinä mennään niin pitkälle, että puututaan opetussuunnitelmiin, halutaan ottaa sinne sukupuolikasvatusta mukaan, joka itse asiassa on jäsenvaltioiden vastuulla. On myös monia yleissopimuksia, joiden mukaan äh, vanhemmat ovat ensisijaisia kasvattajia, joten tässä rikotaan niitä. Eli tässä hyökätään vanhempia ja perheelämää vastaan ja myöskin hyökkäys opettajia vastaan, joiden oman tunnonvapautta rajoitetaan. Mietinnöllä ei ole mitään koulutuksen kanssa tekemistä, vaan tavoitteena on vaikuttaa perheen muuttamiseen yhteiskunnassa ja sen vuoksi en tätä mietintöä tue. Uh, ah, fala. Signor diputado. Kiitos edustaja Santos. Seuraavaksi. Unione Europea ten Kiitoksia, puhemies. Euroopan unionilla on tasa-arvo komitea. Kaikilla lapsilla tulisi olla pääsy koulutukseen riippumatta asuinpaikasta. On ryhdyttävä toimiin, joiden avulla voidaan torjua syrjintää. Ja tässä mietinnössä on monia elementtejä, jotka myötä vaikuttavat tähän tavoitteeseen. Me tunnustamme sen, että koulutuksen demokratisoituminen on omiaan parantamaan tasa-arvoa ja poistamaan tasa-arvottomuutta. Meidän täytyy saada sellaisia välineitä tänne Euroopan unioniin, joita me tarvitsemme tasa-arvon parantamiseksi. Jos kehitämme solidaarisuushenkeä ja vastuulli, yhteisvastuullisuutta, voimme saada aikaan sosiaalista edistystä ja demokraattista osallistamista, joten olen iloinen tästä mietinnöstä äänestän sen puolesta. Notis, notis Marias, enas lepto parakalo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ευρωπαϊκή ένωση μέσω της εκπαίδευσης είναι ähm, tyttöjen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa on hyvin tärkeää, jos pyritään sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy osallistua tähän toimintaan. Naisilla ja miehillä täytyy olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua äh, talouskehitykseen. Äh, kun on pyritty herättämään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Äh, on voitu myöskin käyttää uraohjausta. Äh, tätä tulee jatkaa ja kaikilla osa-alueilla tarvitaan koulutusta ja opastusta, valistusta näissä sukupuoliasioissa. Suku puoleen liittyvissä asioissa myöskin ähm, tarvitaan apua sillä tavalla, että naiset voivat käyttää omaa potentiaalinsa yhteiskunnan hyödyksi. Deputado. Kiitos. Edustaja Margal, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Diálogo y buen Kiitos. Hyvää keskustelua, hyvää työtä ja olemme saaneet myöskin hyvän päätöksen, hyvän tuloksen ja kiitos esittelijälle. Uskon, että olemme tässä päässeet hyvään äh, suuntaan, äh, suuntaan, jossa emme koskaan äh, pääse varmaan loppuun, kun kysymys on naisten aseman parantamisesta. Jos toivotte, että tällä mietinnöllä on mitään mahdollisuuksia, niin teidän täytyy todella puoltaa Rova Rodriguezin mm, mietintöä. Muutoin vain petkutamme itseämme. Ähm, ähm, Euroopassa ähm, on äh, puhuttu kaikenlaisista uhkakuvista, mutta tämä mietintö todella on äh, uusi todiste siitä, että on tarpeellista edetä nopeasti äh, juuri tasa-arvon tiellä stereotyyppien torjunnassa. Ja sen takia olen täysin samaa mieltä Rova Rodriguezin kanssa tästä työstä ja Tämän mietinnön tukeminen tarkoittaisi myöskin sitä, että naiset saisivat lisää mahdollisuuksia myöskin kouluelämässä ja opiskelussa ja todella heillä olisi myöskin mahdollisuus päättää omasta kehosta. Teraz Lady Anna Zaborska, jedna minuta, prosim. Edustaja Zaborska. Puhemies, hyvä komission jäsen. En pidä ideologisista hyökkäyksistä ähm, vanhempia vastaan koskien heidän oikeuttaan kasvattaa lastaan, enkä sitä, että puhutaan jäsenvaltioiden oikeuksiin. Olen sitä vastaan, että tässä puhutaan käsitteellä gender Esittelijä vaatii myöskin Istanbulin yleissopimukseen liittymistä. Siinäkin se, olen sitä mieltä, että se olisi rikkomus, koska siellä Istanbulin yleissopimuksessa vaatitaan hyväksyttäväksi lakeja, jotka puuttuvat koulutusalaan. Mutta EUlla ei ole oikeutta hyväksyä lakeja näillä aloilla. tuomioistuimen alkuperäisen tuomion hänessä haluan sanoa, että liittyminen minen olisi nykymuodossa olevan EU-oikeuden vastaista, ja sen vuoksi ei voi tätä mietintöä tukea. Kiitos. Seuraava puhuja on Slovakiasta, edustaja Skripek vážený pán predseda ani ja sa pani rodrigues nepoďakujem za túto. kiitoksia puhemies minäkään en kiitä rodriguezia eu on ollut suuri toiven aihe slovakeille e, demokratian ähm, ja muun hyvän tuoja mutta nyt kymmenen vuoden kuluttua ihmiset alkavat kysellä missä se demokratia piilee me haluamme, että että subsidiariteettiperiaatetta kunnioitettaisiin. E, eivät ihmiset pidä siitä, että tällaista, tällaisia sukupuolten tasa-arvoajatuksia tuputetaan perheisiin, kouluihin ja muualle. Meillä on velvoit, meidän velvoitteemme on kuulla näiden ihmisten kysymyksiä. Euroopan instituutioiden täytyy kunnioittaa sääntöjä, jotka on kirjattu EU-perussopimuksiin. Rodriguezin mietintö, kuten monet muutkin mietinnöt, ovat esimerkki siitä, että tätä subsidiariteettiperiaatetta rikotaan. Minä kehotan siihen, että kunnioitetaan suvereniteettia. Herra Gerike. Edustaja Gerike, olkaa hyvä minuutti. Niin, puhemies. Suurta teatteria vasemmalta. Tällaista genderhöpötystä vasemmalta. Äänestän vastaan. 90 prosenttia siitä käsittelee tai rikkoo subsidiariteettiperiaatetta. Koulutusala toistan ei ole EU-tehtävä. Ja myöskin Euroopalla ei ole mitään tekemistä minun lasten ja opetussuunnitelman kanssa, erityisesti mitä tulee sukupuolivalistukseen. Transseksuaalit opettajana ekaluokkalaisille Siinä sitten, jos ajatellaan työtöntä eh, isää, sielläkö pitäisi sitten kertoa, että mitä elämässä on tärkeää? Ja sitten jos puhutaan tyttöjen koulutuksesta, niin tässä voi vain sanoa, että eh, ei, Siis Euroopassa on niin paljon äh, vaatimus, haasteita ja ongelmia edessä, niin viimeinen on sitten se, että olisi EUn puolesta sukupolvivalistusta peruskoulussa. Ei tämä ole mikään teema. Nyt täytyy lopettaa toimivaltuuksien ulkopuolelta ottaa kaikkia tällaisia ärsyttäviä oma mietintöjä. Vielen dank, Kiitoksia edustaja Gerikki. Olette viimeinen puhuja. meidän puoleltamme, mutta sitten lopuksi komission puolesta pitää puheenvuoron herra ministeri komission jäsen Tibor Navracic. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet. Komissio on iloinen tästä mietinnöstä, jossa halutaan antaa naisille mahdollisuuksia koulutuksen avulla. Tällaiset Tasa-arvotoimet ovat paikallaan, jotta voidaan taistella stereotyyppejä, seksismiä ja sukupuolen perustuvaa väkivaltaa varhaisesta vaiheesta saakka. Ja siksi komissio on tyytyväinen siihen, että parlamentin mietintö on komission linjojen mukainen. Hyviä saavutuksia on saatu aikaan tasa-arvo kasvatus alkaa varhaiskasvatuksesta. Meidän täytyy myös parantaa naisten osuutta yliopistoissa, Yli, siitä, tai siis parantaa heidän jatkoon pääsyään yliopistoista. 60 prosenttia yliopisto-opiskelijoista ovat nykyisin naispuolisia. Siitä huolimatta, että viime vuosina on saatu aikaan edistystä, tasa-arvottomuus on edelleen ilmiö koulutusjärjestelmässämme. Esimerkiksi vaikka naiset todennäköisemmin saavat korkeamman koulutuksen ja tutkinnon, he ovat aliedustettuina tiede, mate, tiedealoilla, matematiikassa ja tutkimuksessa. He eivät pääse työmarkkinoille siten kuin heidän koulutuksensa edellyttäisi. Miehet ovat paremmin, koulut, siis paremmin työllistettyjä. Vai, esimerkiksi opetustoiminnassa on enemmän naisia, mutta johtotehtävissä naiset ovat vähemmistössä koulussa ja yliopistoissa harvoin arvioidaan sukupuoli sukupuolten tasa-arvokäytänteitä. Tarvitaan enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta tähän asiaan saadaan parannus. Viime maaliskuussa opetusministerit tapasivat Pariisissa terroristi hyökkäyksen jälkeen halusivat edistää kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta ja tasa-arvot tasa-arvoa koulutuksessa. Tasa-arvo on selvästikin yksi avain arvoista, joita opetusministerit halusivat viedä eteenpäin. Myös Erasmus Plus-ohjelmassa tasa-arvo asiat otetaan vakavasti. Sehän on yksi meidän rahoitusohjelmistamme. Komissio on yhtä mieltä siitä, että että tasa-arvopyrintöjen pitää mennä pidemmälle kuin vain poliittiset aikeet. Sanoista pitää siirtyä tekoihin. Opettajien asenteet ja opettajien kouluttajien asenteet ovat erittäin tärkeitä, jos halutaan muutosta aikaan. Komissio haluaa edistää tasa, sukupuolten tasa-arvoa kaikissa ohjelmissaan. Tämä heijastuu uusissa yhteistyöprioriteeteissa, mm, muun muassa monissa ohjelmissamme. Meidän kuitenkin täytyy saada aikaan nopeampaa edistystä. Me tarvitsemme aktiivisia, meidän täytyy ryhtyä aktiivisiin poliittisiin toimiin, jotka perustuvat näyttöön ja mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Komissio peräänkuuluttaa tai odottelee tulevia keskusteluita ja myös toimintaa, jotka perustuvat tähän mietintöön. Kiitos.